ei pelkästään liittyen markkinoihin, vaan myöskin kysymyksiin, jotka liittyvät heidän, heidän omiin alueisiinsa. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy ja yöistunto päättyy. Istunto jatkuu huomenna ja me keskustelemme 9.13 ja kello 15 kello 19. Huomenna Täysistunto siis päättyy kello 19.